Can I bring the meeting to order again? And... Voisimmeko aloittaa kokouksen? Aloitamme ensin niin, että kerron koordinaattoreiden kokouksesta, joka pidettiin eilen. Koordinaattorit päättivät olla nimeämättä esittelijää koskien IMO-yleissopimuksessa päätettiin laatia kolme lausuntoa. Ensimmäinen ehdotettu muutosasetukseksi yhteiset säädökset EAKRlle, kohesio, EAFFlle, meri, rahastolle, tämä vihreille. Ja seuraava asetusehdotus ulkoista merenvalvonnasta yhteistyön puitteissa, jota koordinoi Euroopan hallintovirasto. Tämä meni Aldelle. Ja kolmas, josta laaditaan lausunto, on alueellinen laatumerkintä, parhaat käytännöt maaseututalouksissa. Tämä on agrivaliokunnan mietintö ja tähän liittyy iso osa matkailua ja tämä menee GUE-ryhmälle. He laativat tästä lausunnon. Sitten kuulemisesta pidetään kuuleminen lentomatkustajien oikeuksista 29. toukokuuta puhdas liikenne 18. kesäkuuta ja syyskuussa sitten painoista ja Sitten mitä syntyy siitä, että ei ole liikenteen sisämarkkinoita päätöksenä, pyydetään, että komissio laatii tekstin aiheesta. Sitten miten vaikutamme strategisiin aloitteisiin digitaalisilla sisämarkkinoilla. Tässä vastaamme kirjeeseen sisämarkkinavaliokunnan puheenjohtajalta. Ryhmät voivat lähettää kommentteja sihteistölle koskien tätä kirjeluonnosta 15 toukokuuta mennessä sitten sisämarkkinoista vielä toinen kirje Eera Haabrilta. Tämä koskee kyberturvastrategiaa Euroopassa, EUssa. Minä tulen kirjoittamaan Inkon puheenjohtajalle tästä kysymyksestä ja miten se vaikuttaa liikenteeseen. Sitten suullinen kysymys tieturvallisuudesta. Päätös oli se, että pyydämme, että kesäkuun esityslistalla otettaisiin tämä asia ja ryhmät voivat lähettää luonnoksesta kommenttejaan sihteeristölle 17. toukokuuta mennessä. Sitten äh, rautatien rahtiliikenteestä päätös oli pyytää komissiota tulemaan mukaan kokoukseemme, jotta se antaisi yksityiskohtaista, yksityiskohtaista tietoa tästä ehdotusta yhteensovittamisesta. Komitologiakysymyksistä koordinaattorit panivat merkille uutiskirjeen numero yhdeksän. Tämä koordinaattoreiden kokouksesta. Hyvä. Oletteko tähän tyytyväisiä? Kiitoksia. Herra Bradburn. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. En tiedä missä nostaa asian esille, mutta mainitsitte kuulemisen matkustajien oikeuksista asian, joka tuli esille koordinaattoreiden kokouksessa. Olen aina ymmärtänyt asian niin, että ilmaliikenteen matkustajien oikeuksia koskeva ehdotus saisi komissiolta täydennystä yleisempänä matkustajien oikeuksia koskevan ehdotuksena. Me ilmeisesti odotamme sellaista vieläkin. En ole kuullut asian edistyneen. Tiedätkö, milloin komissio julkaisee tuollaisen ehdotuksen? this is... tietoinen tässä. Tämä kuuleminen liittyy juuri asetukseen 261. Voin pyytää komissiolta että käsittelevät tätä matkustajan oikeuskysymystä kaikissa liikennemuodoissa. Kiitoksia. Votes. First thing we do is test the machines, everybody. Ensin korre testaamme näitä laitteita. Äänestys alkaa. Everybody votes Mutta Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. EPPllä on e-, e-, e-, yksi li- liikaa. Herra Grosch. Voisitko viedä äänioikeuden yhdeltä kollegalta? Selvä. Onko herra Marinesko saapunut? Hyvä. Marian John has made it so we... Marian on juuri saapunut, joten voimme aloittaa mietinnöstä. Tiedämme, että täällä on ollut kuljetusongelmia. Herra Marinesko, olen iloinen, että henkilöstömme kertoo, että saattaisitte tulla myöhässä tässä keskellä. Voimme, ed- voimme edetä nyt? Tämän valiokunta-aloitteinen mietintö, joka koskee EUn ulkoista lentopolitiikkaa. Herra Marinesko, olemmeko me valmiita? Inta yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Inta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkastaa? Äänestys alkaa. Tarkistus yhdeksästä. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 17 puolesta, 24 vastaan. Hylätty 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Työllisyys 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Lisää työllisyyttä. Viisi puolesta. Po- vastaan. Tyhjää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 die Betriebe austrocknen lassen. Meine Frage ist, lohnt es sich zu klagen in Österreich? Ist der Regulator nicht nur unabhängig, aber auch effizient und schnell? Vielen Dank. Okay, Mr. El Khadraoui, for five minutes. I'm, can I just go through the speakers list now? Then I know on the timings because we need to allow people to time to answer the questions, and then also the Commission just want to come in at, at the end. I've got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 social dialogue we have a joint project that is studying for the moment uh, the situation and we will come up with information on the picture of that. sorry i do not have uh, more time. Okay. Mr. Jacot. Merci, monsieur le président en france la situation concrète est que les voyageurs assistent à la fermeture de plus en plus souvent de lignes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 insofern